Tämä haluamme tukea sellaisia strategisia hankkeita, jotka tulisivat spekulaation tilalle. Kiitos Eider. Eider, jos sallit, tässä yhteydessä haluaisin sanoa, että minä voin todeta, että iso isäsi Espanjan demokraattisen vastarinnan yksi sankareista, Ramon, olisi ollut oikein tyytyväinen siihen, että sinä täällä käytit tämän puheenvuoron. Huomenna äänestämme siis tästä asiasta kello 11.30. Ja seuraavaksi pääsemme kohtaan, jossa puhumme komission julkilausumasta koskien Tonavan alueen strategiaa. Komission jäsen Shevkovic on paikalla. Hän voi siis komission nimissä esitellä meille tämän julkilausuman. Ole hyvä. Mikrofoni ei ole päällä. Now it works. Nyt mikrofoni toimii. Niin, Donava strategia on hyvin tärkeä strategia Euroopan unionille, sillä tämä alue kattaa 14 äh, maata. Osa niistä on EUn jäsenmaita, osa ei. Ja siellä asuu noin 100 miljoonaa EU-kansalaista. Ja kun tämä strategia otettiin esille, niin silloin oli vielä tärkeämpää se, että kuinka tärkeä näiden maiden välinen yhteistyö on ja kuinka paljon ne voivat hyötyä siitä, että yhteistyötä parannetaan ja koordinoidaan toimintaa ja kuinka kilpailukykyä voidaan parantaa, jos yhteisiin toimiin ryhdytään. Erityisesti esimerkiksi työmarkkinapolitiikassa, pk-yritysten suhteen, koulutuksessa, turvallisuudessa. Ja me tiedämme hyvin, että Tonavan alue on ollut ja on kaiken ytimessä tässä viime, viimeisissä laajentumisissa. Ja nyt, nyt myös uudet hakijamaat ovat Länsi-Balkanin alueella. Ja alun perinhän EU tämän huhtikuussa 2011 tällainen strategia ehdotettiin ja siinä oli neljä eri kohtaa. Ympäristön suojelu, vaurauden lisääminen ja alueen vahvistaminen ja yhteistyö. Kuinka pitkälle olemme menneet, olemme päässeet tämän vuoden täytäntöönpanon aikana. Tällä hetkellä komissio on laatimassa ensimmäistä raporttiaan, joka pian äh, hyväksytään. Ja haluaisin ihan lyhyesti kertoa teille, missä, mikä arviomme on tällä hetkellä. Komissaari Haan, kollegani, matkusti tuolle alueelle juuri ja oli mukana monissa eri toimissa, joita tämän strategian alla on aloitettu. Ja olemme nähneet hyvin monia asioita, uutta dynamiikkaa, mitä siellä alueella on syntynyt tämän strategian takia. Yhteistyötä eri tahoilla, poli- poliitikkojen taholla, liiketoiminnan alalla ja alueiden tasolla. Ja olemme huomanneet, että maat etsivät yhteisiä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Ja olemme nähneet, miten strategiasta on tullut nopeasti tällainen pitkän tähtäimen yhteistyön mahdollisuus. Ja nyt tulevaisuudessa olisi tärkeää se, miten kansallisia ja EU-politiikkoja voidaan koordinoida yhteen. Ja selkeä e, osoitus tästä oli liikenneministeriöiden yhteinen julkilausema, jossa puhuttiin vesien suojelusta, ja tämä oli hyvin tärkeä asia Tonavan alueella, ja EU auttaa siinä, miten uusia mahdollisuuksia voidaan tarjota, miten esimerkiksi äh, Tonavan aluetta saadaan, vih- saadaan ekologisemmaksi. Meillä on innovatiivirahasto tutkijoita varten, yhteisiä tutkimuskeskuksia, joita ollaan, joissa yritetään parantaa äh, päätöksentekoa ja parantaa ympäristötiedon keräämistä ja myös ja meillä on monia muita yhteistyöalueita. Ja sitten ei pidä unohtaa sitä, miten voimme yhdessä lisätä turismibrändiä Tonavan alueella. Nämä ovat vain joitain esimerkkejä. Eilen Haan avasi uuden sillan Romanian ja Bulgarian välillä Vidin Kalafat sillan. Ja on hyvin tärkeää sanoa, että Tämä on äh, rajalla äh, tällä rajalla, joka on yli 600 kilometriä pitkä, on vain kaksi ylityskohtaa. Ja äh, varmasti näemme jatkossa konkreettisia rajat ylittäviä projekteja. Tällä hetkellä on 15 projektia Tonavan alueella ja nyt ne odottavat sitä, miten ne rahoitetaan, miten ne täytäntöön pannaan tulevaisuudessa. Rahoitusasia on tietenkin tärkeä asia tässä ja se on avain myös sille, miten menestytään tulevaisuudessa. Ja strategia strategiassa on mukana komission eri politiikan aloja ja sen takia pyrimme ottamaan mukaan tällaisia makroalue näkökulmia, ottaa ne huomioon kumppanuusohjelmissa, operatiivisissa ohjelmissa, katsoa miten rahoitus voidaan myös ohjata tuolle tärkeisiin Tonava-hankkeisiin. Ja myös haluaisin muistuttaa siitä, että neuvostolta Euroopan parlamentilta tuli selkeä pyyntö, että makroaluestrategioita arvioitaisiin vuoteen 2013 mennessä. Ja nyt olisikin hyvin tärkeä hetki arvioida sitä, kuinka tämä konsepti on toiminut. Ja haluaisinkin kiittää Euroopan parlamenttia hyvästä työstä ja tuesta ja teknisestä tuesta Tonava-strategian suhteen, sillä tästä sekä komissio että sen alueen tahot ovat kiitollisia. Kiitos komission jäsen Sefcovic. Ja sitten seuraavaksi parlamentin ryhmien nimissä puhuu ensiksi Matula. Ja hän puhuu EPP nimissä kaksi minuuttia evoluția crizei ne a confirmat faptul că piețele interconectate. Niin. meille on nyt siis vahvistettu se asia että markkinat jotka ovatkin toisissaan ovat paljon tehokkaampia ja sopeutumiskykyisiä kuin ne jotka ovat erillisiä eli ensin saadaan integroitumpi ja vahvempi Eurooppa. Me tarvitsemme lisää Eurooppaa. Se on selvä vastaus ja puheenjohtaja Barroso sanoi, että olemme edistyneet tällä lailla, mutta emme kuitenkaan tarpeeksi. Kohesion ystävät ja paremman rahankäytön aloitteen puolesta puhujat ovat tästä samaa mieltä. Tonova strategia on hyvin tärkeä. Se tarjoaa mekanismin näille Tonavan rantavaltioille. Ja tässä on aivan uudenlaisia toimia. Tämä mahdollistaa sen, että integraatiopolitiikka voi näin toimia monihallinnolla, monitasoisella hallinnolla. Tonavan uoma mahdollistaa sen, että sitä pitkin tapahtuu tavarakuljetuksia. Se on myös avaus itään päin. Tonavan alue vähentää maantiekuljetuksia näin tämän kestävän ympäristön kannalta. Ja siitä on muutakin hyötyä, jos ajatellaan sosiaalis-kulttuurista näkökulmaa, niin voidaan luoda jopa tonavan puitteisto, mutta tässä on valitettavasti vielä muutama kompastuskivi. Eilen komission sen Han puhui Tonavan ylittävästä sillasta ja sen rakentamisesta, että tarvittaisiin useampi silta 500-600 kilometrin matkalla. Siellä on vain yksi aina silta tällä hetkellä. Meidän on yllättävä nämä ongelmat yhteyksistä eri maiden välillä. Ja lopuksi minulla on teille kysymys. Komission kanta on selvä Tonava strategiassa. Ei lisää rakennerahastoja, ei lisää eh, hallinnolta, hallinnointia, mutta ehkä joitain kohtia komissio voisi miettiä uudelleen, jos arvioinnin tulokset ovat myönteiset ja onko komissio sitä mieltä, että voidaan ryhtyä suoriin interventiotoimiin silloin, kun on jotain ongelmia maiden tai alueiden välillä. Kiitos. Ja sitten Tabaidi, yksi minuutti. Kiitos, on hienoa, että Euroopan komission Tonavan alueen edustaja Sefcovic on tässä tämän julistuksen esitellyt meille. Unkarin puheenjohtajakauden suurimpia saavutuksia on Tonava-strategia, ja tätä pidetään tärkeänä Keski-Euroopassa. On harmillista, että yhteistyötä ei tehdä tarpeeksi tällä alueella. Ja näin voitaisiin päästä liikenne, laiva, alalla, matkailualalla eteenpäin. On tärkeää, että Tonavaa pitkin voitaisiin purjehtia, että se olisi kulkukelpoinen. Unkarillakin on tässä tehtävää sekä Slovakia että Romania kaikkien eh, kannalta käytetään tonavan vettä kasteluun, mutta kapasiteettia olisi vielä enemmän ja olisi hyvä, että YMPn uudistuksessa, toisessa pilarissa, maaseutukehityksessä saadaan eh, unionin varoja, jotka, joilla voidaan sitten edistää tätä kastelukäyttöä. Kiitos. Kiitos unohdin sanoa, että edustaja Tabaidi puhui sosiaalidemokraattien nimessä. Ja seuraavaksi liberaalien edustaja, kollega Mihail Toirer. Äh, Kiitos puhemies, komission jäsen Sefcovic parlamentti on aina aktiivisesti tukenut Tonavan politiikkaa. Meillä on Tonava-verkosto, missä on 60 jäsentäkin mukana ja sen vuoksi olen iloinen itse ensimmäisenä suullisen kysymyksen esittäjän kysymyksen allekirjoittajana, että tämä asia on nyt täällä esityslistalla nämä edistysaskeleet, mitä nyt on tullut, ovat tulleet oikeastaan etänä vauhtia. Yhä vielä on suuria ongelmia. Bulgarian pormestarit kertovat, että esimerkiksi jos halutaan jotain äh, rakennustoimenpiteet tertonavalla sitä on pyydettävä lupaa seitsemältä ministeriöltä ja myös muut ovat kertoneet pääkaupungeista vastaavaa ja että toisilla alueilla tonnava ei ole ollenkaan keskiössä. Sen vuoksi pyytäisimme komissiolta, että toimenpiteet olisivat konkreettisempia Donau, Donavan äh, strategialle pitäisi antaa rahaa ja tulevina äh, tukikausina me tarvitsemme oman budjettikohdan Tonava-projektille. Äh, Meidän täytyisi tukea PK-yrityksiä niin, että ne voisivat tehdä yhteistyötä, teknologian vaihtokeskuksia, mutta ennen kaikkea enemmän kansalaisten kohtaamista, mutta sitä meidän täytyy tukea, muuten se ei toimi. Minä lähetin kirjeen liittokansleri Merkelille ja Lewandowskille, että perustettaisiin tällainen nuoriso liike. Voisiko komissio sellaista tukea? Hyvin monet nuoret tapaisivat mielellään, mutta he eivät kuitenkaan kykene maksamaan junalippuja päästäkseen tällaisiin tapaamisiin. Myös parlamentilla pitäisi olla tässä vahvempi rooli ja minä toivon, että me Euroopan parlamenttina olisimme tässä johtavina ja sitten sitä kautta kutsuisimme mukaan paikalliset parlamentit niin, että voisimme tukea Tonavaa aluetta vielä vahvemmin. Colegas Verdes tiene la palabra por dos minutos también la señora Lochbila Kiitos ja seuraavana kaksi minuuttia edustaja Lohmirler. Kiitos äh, puhemies, äh, komission jäsen ja kollegat. Äh, on hyvä, että me saimme kuulla komissiolta sen kanta Tonava-strategiaan. Meidän jäsenten ei aina ole hyvin helppoa saada relevanttia ja ajankohtaista informaatiota ja vielä vaikeampaa tämä on kansalaisyhteiskunnalle. Ja kuitenkin toivottaisin, että kaikilla Tonavan varrella olevilla mailla olisi tietoa ja että ne olisivat mukana muotoilemassa EUn Tonava-strategiaa, mutta he eivät voi tehdä sitä, mikäli he eivät saman saa informaatiota oikeaan aikaan. Sen vuoksi pyytäisin, että komissio yhdessä kumppanuusmaiden kanssa tekisi erityisiä ponnisteluita, jotta me saisimme säännöllisesti hyvää informaatiota teiltä, esimerkiksi toime, ohjelmien toimeenpanosta. Sen vuoksi pyytäisinkin vastausta kirjallisen kysymykseen, jonka vihreiden kollegoiden kanssa esitin heinäkuussa 2011. Tässä oli kysymys sisävesiliikenteestä ja esimerkiksi näistä reiteistä eri alueilla. Tonavalla on myös hyvin paljon uhanalaisia eläinlajeja ja siellä nimenomaan liikennepolitiikan vuoksi siellä on kuollut lajeja ja ne ovat uhanalaisia. Vuonna 2011 komissio vastasi minu, meidän kysymyksiimme, mutta eivät kaikkiin kysymyksen osiin. Ei, erityisesti ei kysymyksen osa, jossa sanottiin, mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy, jotta saataisiin aikaan avoimuutta päätöksentekoon ja asioiden, asiantuntijoiden riippumattomuuteen asiakkaat taistelevat vapaasti virtaavan tonavan puolesta ja sen vuoksi olisi tärkeää saada selkeyttä sitä, mitkä, äh, mit, kuinka riippumattomia esimerkiksi asiantuntijat ovat. Eh, Kiitos sitten yhteyden vasemmiston nimissä Angurakis, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Tämä Tonavan alue ei sinällään liity työllisyyteen, koulutukseen ja niin poispäin, eikä se liity myöskään maatalouden kehitykseen, vaan tässä yritetään kapitalistista markkinaa vahvistamaan, vaikka se on tuonut köyhyyttä ja niin poispäin. Ja tämä, ja nyt suuri energiayhteistyö esimerkiksi vie suuria resursseja pois. Ja jos ajatellaan kohesiopolitiikkaa, jota suunnataan tähän, niin se lähinnä auttaa vain EUn liike-elämää ja, ja vie pois kansalaisten oikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia – ja työntekijöiden täytyy tukea kasvua ja itse uhrautua sen puolesta, vaikka eivät hyödy siitä itse. Turno. Kiitos ja lopuksi edustaja Statler. Yksi minuutti sitoutumattomien edustajana. Zunächst. Äh, Puhemies, äh, komission jäsen. Tämä EU-Tonava-strategia liittyy Itävalta, Romania aloitteeseen. Itävallallahan tähän on paljon liitettävää. En nyt lähde sen enempää käsittelemään komission mainitsevia pilareita, mutta haluaisin vain ottaa erilleen tästä tiedonannosta ongelma, joka liittyy rautatie, maantie ja lentoliikenneinfrastruktuuriin, jossa on paljon tekemistä. Mehän olemme katsoneet tätä EU-politiikassa ja kun katsotaan mitä on, niin näin vain täällä maininnan EU 2020. Mutta nimenomaan tällä alueella tarvittaisiin tätä uutta ohjelmaa, Connecting Europe-ohjelmaa. Ja komissio voisi omassa arvioinnissaan makrotaloudellisista arvioista ottaa mukaan myös tämän Connecting Europein niin, että huomioitaisiin erityisesti raide, maantie ja lentoliikenne, koska tähän hän on myös varoja. Tähän pitäisi nimenomaan panostaa ja uskon, että tällä ohjelmalla voitaisiin voittaa hyvin paljon koko tälle alueelle. Ja se voisi vaikuttaa koko Euroopan unioniin. Kiitos. Tässä puhujat poliittisten ryhmien nimissä. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron niille, jotka puhuvat itseään edustaan ensinnäkin kaksi minuuttia Maria Gabriel. Tähän asti hän oli tullut tutuksi meille kollega Naltsevana ja haluaisimme nyt onnitella häntä tästä uudesta nimestä ja erityisesti siitä, että tässä on ollut todella iloinen tapahtuma tämän nimen vaihtumisen taustalla. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Eilen tämä Vidin Kalapat-silta saatiin valmiiksi tai avattiin ja Tonava-strategiasta puhuttiin. Ja tarkoituksena on saada eurooppalaisille kansalaisille parempaa elämää. Nyt pitäisi arvioida, mitä tähän mennessä on tehty, arvioida, minkälaisia haasteita on ja suunnata katseet tulevaisuuteen. Ensin haluaisin muistuttaa teitä siitä, että miljoonat eurooppalaiset odottavat tämän strategian tuottamia tuloksia. Näin Bulgaariassa esimerkiksi joka kuukausi tapaamme aluekehitysministeriön edustajia, jotta voisimme päästä kohti Tonava-strategian tuloksia. Ja me tiedämme, mitä ihmiset odottavat. Puhdasta vettä, kasvua, turismia, nuorisokeskuksia, pk-yrityksiä, mitä muuta me sitten tarvitsemme? Me tarvitsemme poliittista tahtoa, jotta voidaan täyttää tämän strategian tavoitteet. Euroopan parlamentti tukee teitä komission jäsen tässä asiassa. Selkeät vastuut, selkeät ehdot, selkeät tavoitteet ovat tärkeitä. Ja ähm, kolmas tärkeä asia on yksinkertaiset menettelytavat. Ja haluaisimme kiinnittää teidän huomionne myös nuorten ihmisten osallistumiseen tässä strategiassa. Nuoret ovat niitä, jotka ovat kaikista luovimpia, innovatiivisimpia. He voivat auttaa strategiaa pääsemään tavoitteisiinsa. Ja toisekseen me tarvitsemme investointeja. Me olemme tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä äänestäneet. Mihin me voimme luottaa? Eh, mitä voimme odottaa eh, komission jäsen. Voimme luottaa näihin asioihin vain, jos meillä on koordinoitua toimintaa, tarpeeksi resursseja. Vain sillä tavalla saadaan tämä kolmen ein strategia kolmen kyllän strategiaksi. Kyllä uusille ajatuksille, kyllä uusille investoinneille, kyllä paremmalle elämälle niille ihmisille, jotka asuvat Tonavan rannoilla. Intervention. Kiitos Maria. Ja sitten yksi minuutti edustaja Dancina. Kiitos. Moni valtio tällä alueella on EUn jäsenvaltioita ja tämä on hyvä tapa tehdä yhteistyötä tällä alueella. Tarvitsemme uusia yhteistyövälineitä, kuten tämä strategian, toivottavasti strategian puhutteissa voimme vaihtaa hyviä käytänteitä alueellisten ja paikallisten viranomaisten kesken koko tonavan pituudelta. Jatkuva tiedonvaihto ja tieteellinen tutkimus silloin, kun tapahtuu saastumista ja aito poliittinen tahto voi johtaa siihen, että todellakin pystytään rajat ylittävästi nämä tapaukset hallinnoida, jos tulee esimerkiksi saastumistapauksia tai luonnonkatastrofeja valtiot tällä alueella voivat yhdessä päästä näihin tavoitteisiin, mutta tarvitaan myös oikeanlaista rahoitusta. Kiitos. Kiitos kollega ja sitten puolitoista minuuttia. Edustaja Jegle. Hyvä komission jäsen, hyvä puhemies. EUn Tonava-strategia on tärkeä aloite. Se on hanke, johon EU ryhtyi kansalaisten toiveesta. Ja Tonavan alueen asukkaat ovat pyytäneet tällaisen alueen perustamista. Ja tämä on tällaista ruohonjuuritasolta lähtenyt strategia ja se on hyvä asia. Euroopan parlamentti on antanut tärkeän panoksensa tähän strategiaan. Nyt kyseessä on strategian täytäntöönpano ja on hyvin tärkeää varmistua siitä, että kansalaisten tuki on takanamme jatkossakin tämän strategian pitäisi tuoda ihmiset lähemmäksi toisiaan ja mahdollistaa se, että he täytäntöön panevat nämä hankkeet ja puhaltavat niihin elämään. Eli tämä on tärkeä asia. Meillä on tärkeä tavoite, nimittäin luoda työllisyyttä ja hyvinvointia koko tuolla alueella, enemmän verkostointia, infrastruktuuria ja myöskin haluamme enemmän vaihtoa ja politiik- enemmän yhteisiä politiikkoja ja parempaa tulevaisuutta koko tuolle Donavan alueelle. Myöskin koulutus on tärkeä kysymys. Nämä ovat kaikki tärkeitä asioita. Haluamme taloudellisella ja teknisellä alueella yhteistyötä, mutta myös sosiaalialalla, koulutusalalla, niin että kaikki osapuolet Donavan rannalla voivat hyötyä näistä toimenpiteistä. Meillä on koulut, koulutusjärjestelmä, kandidaatti- ja maisterijärjestelmä koulutuksessa, ja tämän pitäisi olla kaikkialla Euroopassa. Baden-Württemberg, oma alueeni, on tästä myös esimerkki. Ja vuonna 2013 haluan, että Tonava strategian nämä rakenteet ovat mukana aluepolitiikassamme. Tämä on nimittäin tulevaisuudessakin hyvin tärkeä alue Euroopan unionia. Minuto. Kiitos. Ja tässä vaiheessa viimeinen puhuja, yksi minuutti edustaja Ertug. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät naiset ja herrat. Euroopan unionin tasoiset ratkaisut ja äh, suunnitelmat ovat äh, hyvin tärkeitä, kun halutaan eurooppalaisia jokialueita tukea. Ja esimerkiksi Unkarissa äh, valui äh, tällaista myrkyllistä mutaa to, Tonavaan aikanaan Tämä on juuri sen tyyppinen katastrofi, joita meidän pitää pyrkiä välttämään eurooppalaisilla verkostoilla. Ja sisävesitiet ovat hyvin tärkeä liikennetapa minun mielestäni, sillä ne ovat ympäristö, se on ympäristöystävällinen tapa. Sitä ei täys, sen käyttökapasiteettia ei käytetä. Meidän on myös kiitettävä huomiota ylipäätään ympäristönsuojeluun Tonavakin alueella. Ja esimerkiksi tänä iltapäivänä on tullut esille se, että ympäristöasioita ei aina ole Tonavan alueella parhaalla tavalla hoidettu. Siitä on tullut esimerkkejä esiin tänään. Mutta nyt ministeriöissä, esimerkiksi Bayerissa, on huomattu tämä ja nyt vielä kaikki ministerit Bayerissa on vakuutettava siitä, miten tilannetta pitää viedä eteenpäin. Ja nyt kun Euroopan komissio on tutkimukselle antanut enemmän rahaa käyttöön, niin valitettavasti tämä tutkimus ei välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Rahat olisi voitu paremmin investoida johonkin muuhun, kuten vaikka Donavan nuorisoverkoston. Kiitos. Tämä osio loppuu tähän ja seuraavaksi edustaja Lo Willer pyytää sinistä korttia puheenvuoroa. Voitko vastata kyllä? No olkaa hyvä, 30 sekuntia saatte aikaan. Eh, Kiitos herra Erzsuk, te sanoitte, että on välttämätöntä saada paremmat eh, liikenneyhteydet eh, sisävesiliikenteen. Samanaikaisesti puhutte myös ympäristönsuojelusta. Miten te ratkaisette tämän, kun haluatte rakentaa Donaun penkkaa. Kiitos tästä kysymyksestä. On todellakin niin, että tässä on tiettyä ristiriitaa yhtäältä suojelun ja toisaalta tavoitteiden välillä ja tukea niitä, jotka haluavat tukea vaan minä sanon ihan selkeästi, että ei saa olla kysymys siitä, että hinnalla millä tahansa saavutetaan mobiliteettia. Alukset, jotka siellä liikennöivät, niiden täytyy sopeutua jokeen eikä toisinpäin. Ja jos otetaan nämä molemmat osapuolet huomioon, niin uskon, että saadaan hyvät tavoitteet. Ekologisointi on vähintään yhtä tärkeät kuin taloudelliset näkökulmat. Kiitos Ertug. Ja kun näin vastasi sinisen kortin kysymykseen, lopetamme tämän osion. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron niille, jotka ovat täällä puheenvuoroa pyytäneet. Annan Juuden nyt puhemies Vidal Quadrasin tehtäväksi. Ja tämähän on ihan hyvää seuralle puhuille, sillä tässä vaiheessa puhemies Vidal Quadras aina suhtautuu aika paljon lepsummin tähän puheaikaan. Täällä on paljon puheenvuoroa pyytäneitä ja tämä johtuu siitä, että Tonava on hyvin pitkä ja meidän tiesimme, että Tonava on hyvin pitkä joki, mutta se kulkee niin monen maan läpi, että tämän on ihan pakko nyt kiinnostaa mm, hyvin monia tahoja. Kiitos. Bueno, todavía no hemos empezado, ¿no? Sí, no, vamos a pasar entonces al turno de Kachiai. Kiitos ja seuraavaksi annan puheenvuoron niille, jotka sitä nyt ovat pyytäneet. Ensinnäkin Meesaaras, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Tonavan alueella on tapahtunut paljon muutoksia viime vuosina ja siellä on paljon erilaisia tapoja ratkaista ongelmat. On hyvä, että ollaan yhteydessä eh, tätä kautta Mustameren alueen kanssa ja sitäkin pidemmälle EUn jäsenyys eh, edesauttaa toimintaamme, jos ajatellaan kaupallista kehitystä ja ympäristöä. Siinä on vielä parantamisen varaa. Liikenneverkostoa on parannettava, on käytettävä tietoinformaatiojärjestelmiä ja kun saadaan lisää eh, kehitystä tähän, niin voidaan saada energian hinta alenemaan. Pitää välttää riskejä, sitä varten tarvitaan laajaa yhteistyötä. Tonava alue voi olla keskeisellä sijalla Euroopassa. Olisi käytettävä hyväksi eri tutkimusmahdollisuudet ja näin tästä alueesta voi tulla hyvin tärkeä monelta kannalta Euroopan unionissa. Kiitos edustaja Meesaados ja sitten Sogor, olkaa hyvä. Kiitos. Tonava lähtee mustasta metsästä liikkeelle itään päin ja se yhdistää sellaisia alueita, jotka olivat ajatelta, niiden talouden tilanne voisi parantua ja lähentyä Eurooppaa. Se on eh, ikään kuin vertauskuvaa tälle yhdistämiselle idänlännen välillä. Tätä tuonava strategiaa on pidettävä ikään kuin kohesiostrategiana tällaisena suunnitelmana. Eli tässä tarvitaan nyt strategiaan konkreettista sisältöä ja hankkeita. Näin voidaan edistää näiden alueiden kehitystä ja Keski-Eurooppa voi ikään kuin uudelleen syntyä. Voidaan miettiä uudelleen myös painopistealueita, jotta voidaan varmistaa se, että tulee sellaisia investointeja, jotka vaikuttavat myönteisesti kansalaisten elämään. Toivotan eh, kaikkea hyvää eri jäsenvaltioille tässä mielessä, että pystymme löytämään mahdollisimman hyvät yhteistyötavat. Kiitos. Kiitos, Shogor. Ja sitten yksi minuuttia, edustaja Tikau. Muchas gracias. Prin rezoluția din 15 februarie 2011, Parlamentul cerea Niin tämä helmikuun 2011 päätöslauselmassa parlamentti pyysi, että komissio kuulisi instituutioitamme säännöllisesti ottaen huomioon Tonavan alueen strategian päivittäminen ja edistyminen ja myös ottaen huomioon rahoit, rahoit, rahoitettavat projektit tuolla alueella. Ja nyt kysyisin komissiolta, milloin komissio julkaisee ensimmäisen raporttinsa, sillä tehän sanoitte, että se julkaistaan seuraavana vuonna ja sitten täytäntöön, anteeksi, päivitetään aina kahden vuoden välein, joka toinen vuosi. Myöskin Tonavan, parlamentin Tonava-foorumi kokoontuu äh, ja käsittelee Tonavan liittyviä asioita säännöllisesti ja me olemme aina puhuneet painopistetoimista äh, niin, että niitä koordinoidaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mutta kaikilla jäsenvaltioilla ei ole tällaisia hankkeita painopistehankkeiksi ja nämä hankkeet ovat hyvin eri vaiheissa menossa täytäntöönpanossaan. Joten pyydensimme jäsenvaltioita tästä lähtien ottamaan sektoriaalisiin toimintasuunnitelmiinsa mukaan näitä strategisia hankkeita, jotka liittyvät Tonavan alueen strategiaan. Ja seuraavaa äh, periodia varten haluaisimme selkeät linjat Tonavan strategian. Kiitos edustaja Tika. Yksi minuutti edustaja Pirker. Kiitos puhemies. Tonava-aluetta pitäisi pitää tällaisena talousakselina ja kehittää sitä, koska silloin me tiedämme, että toimeenpanot ovat kestäviä, kun meillä on kokonaiskonsepti. Eli eh, projektit, jotka tulevat eh, liikenne- ja energia-alalta, teollisuuspolitiikan alalta, aina eh, turistisiin matkailukohteisiin ja projekteisiin. Mutta kuitenkin, jos nämä kaikki projektit sopeutetaan keskenään, niin tulee kokonaiskuva. Ja ehdottaisinkin, että TEN-T-projektiin nimitettäisiin tällainen koordinaattori, joka velvoittaisi valtiot esittämään investointia ja aikatauluja ja saisimme tällaisen käyttävä projektin siihen. Minulla olisi kysymys komissiolle vielä. Miten pitkälti te olette ajatelleet, että Tonava käytävän toteuttaminen toteuttaminen tenteessä, miten se sidottaisiin tähän Tonava-konseptiin? Tiedä palabra, señor Cortés. Kiitos ja sitten edustaja Cortés. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, haluaisin aivan onnitella kehitysvaliokuntaa ja myös komissiota siitä, että halutaan edistää tätä Tonovan alueen strategiaa. Nämä tavoitteet, jotka komissari mainitsi, ovat hyvin tärkeitä Tonovan alueen kansalaisille, mutta myös kaikille unionin kansalaisille. Ja siksi kannustaisin parlamentin tavoin, että muillakin alueilla, kuten Atlantin alueella, olisi tällaisia strategioita. Minun alueeni Cantabria on sijaitsee siellä ja olisi hyvä, jos ottaisimme kantaa sellaisiin ongelmiin kuin nuorisotyöttömyyteen. Tällaiset strategiat voivat avata meille tulevaisuuden näkymiä. Kiitos edustaja Cortes ja sitten yksi minuutti edustaja Luan. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi. Strategi... Kiitos komission ja sen hyvät kollegat. Tonava strategia jossa on Itävaltakin mukana, voi tuoda paljon hyvää tälle alueelle, mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että on aika suuriakin ongelmia, jotta voitaisiin käyttää hyväksi kaikki strategian tarjoamat mahdollisuudet ja voitaisiin edistää sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta Tonavan alueella. Tarvitaan tähän strategiaan kunnon rahoitus, mutta koska varoja yhteisössä on vähän ja koska käyttöaste on aika alhainen tällä hetkellä Euroopan määrän osalta, niin minusta tässä tarvitaan kyllä lisää ponnisteluja. Pitää varmistaa se, että Euroopan rahastojen käyttöaste paranisi ja sitten tarvitaan myös yksityisiä pääomia tälle alueelle. Ainoastaan tällä tavalla Tonovan alueesta saadaan meidän taloutemme moottori ja näin voidaan edistää myös vakautta ja hyvinvointia Euroopan unionissa. Kiitos, edustaja Paska, yksi minuutti. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. Povodie Dunaja poskytuje veľké Komission jäsen. Tonavan alue tarjoaa valtavat mahdollisuudet yhteistyölle ympäröivien maiden kanssa. Tämä on myös tärkeä vesireitti, joka mahdollistaa rahdin kuljettamisen Saksasta Mustalle merelle. Vesireitti on hyvin tärkeä ympäristön kannalta hyvä kuljetustie, joten Tonava pitäisi olla tiettyjä teknisiä muutoksia niin, että se mahdollistaisi laajempien alusten kulkemisen. Tätä pitäisi tukea. Ja uskon, että meidän täytyy kiinnittää huomiota ympäristöön ja vaikutusten arviointiin. Vaikutusten arvioinnin täytyy olla osa tonava strategiaa. Kiitos. Edustaja Paska, sitten yksi minuutti, edustaja Banki. Kiitos, puhemies. Hyvät edustajat, Unkarin edustajana olen oikein tyytyväinen, että tämä asia on käsittelyssä täällä parlamentissamme. Ja on hyvä, että kaikki tähänastiset puhujat ovat sitä kannattaneet. Ja jotta voitaisiin päästä tavoitteisiin, on muistettava, että Markkinoiden yhdistyminen on hyväksi tälle alueelle. Voidaan lisätä kilpailukykyä ja kestäviä työpaikkoja. Tonava yhdistää luonnollisesti tätä aluetta ja se liittää tämän yhteistyöhön myös sellaisia unionin ulkopuolisia maita, joiden kanssa näin voidaan nähdä, että meillä on läheisempää yhteenkuuluvuutta ja tämä voi edistää sitten EUn ja ulkopuolisten maiden yhteistyötä. Olen ylpeä siitä, että Unkarin hallitus on tehnyt kaikkeensa saadakseen lisää sisältöä tähän hankkeeseen. muutaman viikko sitten lähetettiin kaikille jäsenvaltioille luettelo konkreettista ha- hankkeista, jotka nyt voitaisiin panna täytäntöön tämän pohjalta. Kiitos. Kiitos edustajan Banki. Ja sitten Kallenpa, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, komission jäsen. Tänään on noin, me voimme tarkastella vuoden verran tapahtunut tonovan strategia 150 miljoonaa eurooppalaista ja 75 projektia. Minusta yhteistyö on hyvää myös hallintotasolla, samoin kuin myös eh, asia koskevien jäsenvaltioiden ja kuntien alla. Mutta Tonava strategia ei kuitenkaan ole löytänyt sijaa vielä ihmisten joukosta. Esimerkiksi Itävallassa meillä on tällainen Tonava-yliopisto, jossa meillä oli aihe, luentosarja aiheena ihminen keskiössä. Ja no, tämä on se ongelma, että tämä Tonavan strategia me kehitämme sitä eteenpäin, mutta hyväksyykö siviiliyhteiskunta sen? Koska me tarvitsemme, että tämä alue pitää yhtä ja kasvaa yhteen ja ymmärtää toisiaan, koska on hyvin tärkeää myös hyödyntää tonavaa. Me käytämme tätä liikennereittiä vain 10 prosenttisesti ja sitä me tarvitsemme enemmän, mutta tämä on mahdollista vain, jos me huolehdimme myös ympäristöstä. Señora Kallenbach. Kiitos edustaja Kallenbach ja sitten viimeisenä edustaja Basescu. Strategia a reprezentat o temă... Hyvä puhemies, Tonava strategia on aina ollut minulle tärkeä aihe. Jos siitä lähtien, kun eh, minä hain Eurooppa-parlamenttiin. Ja tämä strategiahan tuo panoksensa siihen, että löydetään koordinoituja ratkaisuja ympäristökysymyksiin, liikennekysymyksiin, talouskasvukysymyksiin. Tämä vastaa infrastruktuurin rakentamiseen ja se on tärkeää koko alueelle. Ja tämä Vidin Kalafat silta on yksi tärkeä asia. Sen Eurooppa-rahastot ovat eh, rahoittaneet ja se saadaan valmiiksi 2013. Sitten Satuken eh, minituristi satama, joka otettiin käyttöön 2011, on lisännyt kovasti Tonavan alueen turismia. Se oli myös tärkeä asia. Nämä ovat todisteita siitä, että Tonava-strategia lisää alueen yhteistyötä, mutta on myös heikkoja kohtia, erityisesti mitä tulee niihin varoihin, mitä on käytössä. Euroopan tulevassa budjetissa pitäisi olla erillistä rahoitusta Tonava-strategialle ja sen hankkeille. Kiitos. Pasescu. Kiitos, edustaja Pasescu. Ja näin loppui tähän tämä osio, jossa annetaan puheenvuorot puhelistan ulkopuolelta kaikki puhujat, myös Espanjan edustaja, tulivat maista, jotka olivat aikoinaan Habsburgien hallinnassa. Meillä on pitkä historia ja jatkaksemme nyt tätä perinnettä. Olkaa hyvä, komissiojäsen Sestovic. Thank you very much, Mr. President. Now I got liberated. Kiitos puhemies. No niin, nyt pääsin e- irti näistä kulkeista. Kiitokset tästä keskustelusta ja yritän nyt vastata neljään pääkysymykseen, jotka tulivat esiin, eli hallinta ja rahoitus, ympäristö ja kuljetus, avoimuus, demokraattinen valvonta ja nuoriso sekä luonnollisesti raportointi ja toimeenpano. Ensin kuitenkin haluaisin kiittää teitä kaikkia teidän puheenvuoroistanne, koska minusta on hyvin harvoin, että saan näin suurta tukea yhteiselle työllemme. Kaikki te uskotte siihen, että Eurooppa tarvitsee Tonava-strategiaa. Tonava-strategialla on vielä paljon tarjottavaa ja että me oikeastaan vasta olemme aloittaneet tämän potentiaalin äh, tavallaan käyttämisen, kuten puhemieskin täällä sanoi, ottaen meidän huomioon meidän yhteisen historiamme ja menneisyyden, mutta myös yhteisen tulevaisuuden. Jos nyt puhuisin näistä kysymyksistä, jotka Matula, Tabaji ja Toijer esiin liittyen hallintaa, rahoitusta ja ympäristöä, se mikä olisi hyvin tärkeää olisi se, että saisimme aikaan hyvän ratkaisun marraskuun 22.23. päivä, kun parlamentti päättää monivuotisesta rahoituskehyksestä. Mutta tämä on vain alku. Jos me haluamme menestyä tässä ponnistelussa, niin olisi hyvin tärkeää, että meillä on läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja alueiden kanssa. Meidän on työskenneltävä tiukasti suunnittelun parissa yhdessä, minkä pitäisi olla avainprojekteja, mitä pitäisi tehdä tässä strategiassa. Minusta minä uskon, että olisi hyvin avoliasta, jos nämä rahat korvamerkittäisiin näille projekteille jo nyt niin, että me tiedämme, että nämä ovat priorisoituja projekteja. Tämä on tärkeää Tonavan alueelle. Nämä ovat ne projektit, joita me haluaisimme nähdä toimeenpantuna kohesio- ja rakennerahastojen kautta tulevana kautena. Se, mitä me nyt yritämme komissiossa tehdä, olisi pyrkiä siihen, että käytämme kohesiopolitiikkaa ja otamme mukaan nämä kaikkiin kumppanuussopimukseen ja operationaalisiin so- sopimuksiin. Te kysytte myös, miten paljon komissio voisi olla mukana suunnittelussa ja projektien valmistelussa. Jos me voimme osallistua siihen luomalla esimerkiksi kumppanuussopimuksia ja yhteistä hallintaa strategiamme kautta. Se keskustelussa otettiin esiin myös se, että monissa jäsenvaltioissa EU-varojen käyttöaste ei ole paras. Me voimme varmasti tehdä paljon, jos me vain voisimme hallita näitä varoja paremmin, jos me voisimme tarjota lisää tukea niille valtioille, joilla on selkeitä ongelmia käyttää rakennerahastoja. Ja uskon, että tämä saadaan tehtyä myös uuden varainhoitoasetuksen kautta, joka tarjoaa keinoja yksinkertaista menettelytapoja ja sitä kautta varmasti saamme parempia tuloksia tulevaisuudessa. Mitä tulee ympäristöön ja liikenteeseen, luonnollisesti tämä on aina avainkysymys, miten tasapainottaa ympäristökysymyksiä ja liikennekysymyksiä. Nythän on kysymys näin hyvinkin tärkeästä vesireitistä Tonavasta komissio lähestyään asiantuntemuksen kautta tätä, mutta me haluamme ottaa myös äh, kansalaiset mukaan keskusteluun, millä tavalla he haluaisivat yhdistää ympäristönäkökulmat, samoin kuin nämä liikennenäkökulmat. Sen vuoksi demokraattinen valvonta on hyvin tärkeää. Se, että saadaan kansalliset ja alueelliset parlamentit ja kansalaiset mukaan tähän keskusteluun on tärkeää. Ei ainoastaan tästä näkökulmasta, vaan myös siitä näkökulmasta, että me haluamme näyttää, mitä EU voi saavuttaa hyvällä Tonavan strategian toimeenpanolla. Sitten täällä esitettiin kysymys siitä, että meidän pitäisi keskittyä enemmän nuoriin. Olen samaa mieltä me näemme, että Euroopassa on paljon nuorisotyöttömyyttä, mutta varmasti nuoriso voisi hyötyä näistä ohjelmista. Ja itse asiassa priorisointi numero seitsemän keskittyy nimenomaan tähän, näihin asioihin. Millä tavalla me voimme tuoda yhteen yliopistot ja saada uusia ohjelmia nuorille ja vahvistaa liik- kuvia tai ohjelmia vapaan liikkumisen kannalta ja niin, että nuoret voisivat tuntea toisensa paremmin ja hakea uusia mahdollisuuksia ja niin edelleen. Mitä tulee sitten kysymykseen, joka esitettiin Tonavan vesireitistä ja tästä käytävä prioriteetista. No, Tonava on TEN verkossa ja sitä pidetään prioriteetti ohjelmana myös seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Ja vielä viimeinen kysymys, setti, liittyy siihen, millä tavalla me informoimme teitä siitä, mitä on tehty Tonava-strategiassa. Kuten sanoin, me työskentelemme nyt juuri ensimmäisen vuoden arvioinnin parissa, katsomme kuinka tämä on toimeenpantu tänä viimeisenä aikajaksona ja voin vakuuttaa teille, että tämä raportti on valmis ennen ensi kesän kesäkuuta. Ja toivon mukaan, että te löydätte siitä kokemuksia, joita voitte hyödyntää seuraavalle kaudelle ja myös nähdä, mitä olisi voitu tehdä paremmin tällä kaudella. Joten toivon mukaan tämä toimii myös inspiraatiota, inspiraatiotana, inspiraationa tuleville projekteille. Kiitos. Pasamos al siguiente punto. Kiitos komission jäsen ja näin pääsemme seuraavaan kohtaan. Esitys listalla Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus. Tässä esittelijänä edustaja Mats